lopuksi haluaisin antaa puheenvuoron pääministeri Viktor Orbanille neuvoston nimissä. Hyvä pääministeri, olkaa hyvä. tisztelt elnök úr! Arvon puhemies, hyvä puheenjohtaja Barroso, arvon edustajat. Minun tehtäväni tänään on täällä vetää lyhyesti yhteen Unkarin puheenjohtajakauden saavutukset. Meidän tilanteemme on nyt aika helppo, sillä jos ajatellaan, että puoli vuotta sitten meidät kutsuttiin ystävästi tänne kertomaan Unkarin puheenjohtajakauden ohjelmasta. Se löytyy tästä kirjasesta. Silloin meillä oli, ja tässä kirjassa on selviä tavoitteita. Kuuden kuukauden jälkeen on helppo vetää yhteen se, mitä tapahtui, ja verrata sitä siihen, mitä oli suunniteltu. Jos tällä tavoin arvioisimme työtämme. Voisimme sanoa, että Unkarin puheenjohtajakaudella toteutettiin juuri täsmälleen kaikki ne tavoitteet, jotka oli asetettu ja tekin ne vahvistitte. Minä haluaisin tässä yhteydessä kiittää Belgiaa, aikaisempaa puheenjohtajavaltiota. Se teki todella hienoa työtä ja näin valmistelu hyvin meidän puheenjohtajakauttamme. Haluaisin myös kiittää Jirsi Posekkia puhemiestä. Minä sanoin jo tammikuussa, että me haluamme sellaisen puheenjohtajakauden, joka on parlamentille ystävällinen ja myönteinen. Jos halutaan ystävyyttä, niin halutaan kahta osapuolta myös siihen. Ja sen takia haluaisin korostaa, kuinka hyvää yhteistyötä on tehty puhemiehen Jirsi Pusekin kanssa. Haluaisin kiittää myös puheenjohtaja Barrosoa, sillä puheenjohtajakauden onnistumista varten neuvoston on aina tehtävä valtavasti töitä ja haluaisin kiittää puheenjohtaja Barrosoa siitä, että kaikissa vaikeimmissakin asioissa hän oli valmis hyvin avoimeen keskusteluun ja yhteistyöhön kanssani. Haluaisin kiittää Euroopan parlamentin edustaja yleensä, mutta erityisesti kiittäisin puheenjohtaja Doolia ja EPPn jäseniä. Tehän tiedätte, että puheenjohtaja valtio haluaa aina erottaa työnsä sisäpoliittisista kysymyksistä, mutta tämä ei koskaan täysin onnistu ja siitä syystä puheenjohtaja valtiona tarvitsee tietyllä tavalla poliittisen taustan ja Euroopan kansan puolo on näin mahdollistanut rauhallisen työnteon meille. Kiitos teille. Hyvät naiset ja herrat, tekin varmasti muistatte, että Unkarin puheenjohtajakauden tavoitteena oli vahva Eurooppa. Minä aina olen uskonut, että Eurooppa voi olla vahvempi kuin mitä se on tällä hetkellä tai mitä se oli puoli vuotta sitten. Kun olin 13 vuotta sitten ensimmäistä kertaa pääministerinä Euroopan neuvostokokouksessa. Muistelen, että silloin oltiin hyvin optimistisia, oli suurisuuntaisia suunnitelmia ja kaikilla oli paljon energiaa ja intoa. Muistan, että 13 vuotta sitten oltiin innostuneita uudelleen yhdistymisestä ja oltiin saatu aikaiseksi yhtenäismarkkinat, yhtenäisvaluutta ja silloin kaikki suhtautuivat hyvin vakavasti siihen ajatukseen, että 2010 meistä Euroopan unionista tulisi maailman kaikkein kehittynein alue. Minä muistan ihan hyvin sen Euroopan unionin, joka ei ollut puolustuskannalla, jossa ei ollut kriisejä, joka ei ollut täynnä epäilyksiä, vaan jolla oli selvät tulevaisuuden tavoitteet, joihin pyrittiin. Hyvät naiset ja herrat, hyvät edustaja toverini. Vetäkseni lyhyesti yhteen Unkarin puheenjohtajakauden tapahtumat, voin sanoa, että Euroopan unioni on nyt mielestäni vahvempi kuin puoli vuotta sitten. Se on vahvempi vaikka Euroopan on suuntautunut kolme todella vakavaa iskua. Tässä nyt ensinnäkin ajattelen euroalueen kriisiä, Japanin ydintragediaa ja Pohjois-Afrikan muutosten haasteita. Kaikki näihin tarvittiin nopeita, nopeaa reagointia puheenjohtajavaltiolta EU oli kykeneväinen tehokkaasti ja nopeasti vastaamaan näihin tapahtumiin ilman, että meidän olisi pitänyt muuttaa ennalta asetettuja tavoitteita. Sanoi, että olimme, olemme nyt vahvempia kuin puoli vuotta sitten, mutta tästä huolimatta kansalaiset eivät koe asiaa näin missään nimessä. Tämä mielestäni johtuu siitä, että siitä huolimatta, että me täällä EUn keittiössä mm, asioita keittelemme eteenpäin ja koemme, että olemme päässeet eteenpäin, mutta kansalaiset huomioivat lähinnä syventyvän kriisin ja uutistakin tulee lähinnä mainintoja Kreikan kriisistä. Ja vaikka kuinka vahvistaisimme EUn pohjaa, niin jos Kreikan kriisiä ei saada ratkaistua, sillä tavoin, että kansalaiset tämän ymmärtävät, ei vaan niin, että asioita eh, työntään eteenpäin, niin tässä tapauksessa EU ei voi antaa vaikutusta, vaikutelmaa siitä, että se on vahva ja siksi minä pyytäisin teitä todellakin mahdollisimman nopeasti ratkaisemaan tämän kysymyksen. Euroopan unioni on kuitenkin vahvempi kuin puoli vuotta sitten ensinnäkin siksi, että nyt sillä on jo kriisin ennaltaehkäisyssä tarvittavia välineitä, mitä ei ollut puoli vuotta sitten. Me olemme ottaneet käyttöön Euroopan eurooppalaisen ohjausjakson. Tämä oli yksi suuria haasteitamme ja nyt voimme rauhallisesti sanoa kansalaisille, että nyt meillä on olemassa ne välineet, joilla pystytään välttämään se, että yhtenäisvaluutta joutuisi niin vaikeaan asemaan kuin tällä hetkellä. Ja nyt haluaisin muistuttaa myös kuudennen paketin edistymisen. Se on nyt 95 prosenttisesti valmis, jos saamme nyt vielä pisteen iin päälle ja saamme näin sitten aikaiseksi kriisinhallintamekanismin. Sitä varten tarvittava mekanismikin on jo saatu hyväksyttyä. Tärkeimmät päätökset on tehty kuuden viimeisen kuukauden aikana. Mutta Eurooppa on nyt vahvempi myös siksi, että sillä on romanistrategia, sellainen strategia, mitä ei aikaisemmin Euroopan unionissa ollut. Siellä tarkastaan inhimillisestä näkökulmasta, vaikka tämäkin on tietysti oleellista, mutta se on myös tärkeää siksi, että se antaa meille mahdollisuuden siihen, että voimme saada monta miljoonaa eurooppalaista kansalaista työmarkkinoille ja näin meistä tulee myös taloudellisesti vahvempia. Tämä romanistrategia on ensimmäinen sellainen asiakirja, joka ei pidä romaniyhteisöä pelkästään haasteena, vaan todellisena mahdollisuutena ja voimavarana Euroopan unionille. Eurooppa on nyt vahvempi kuin puoli vuotta sitten siksi, että saatiin aikaiseksi toinen makroalue politiikka, jota kutsutaan Tonava-politiikaksi. Tässä on mukana kahdeksan jäsenvaltiota ja kuusi ulkopuolista valtiota. Näin saadaan aikaiseksi yhteistyöpuitteet niille. Jos tälle annetaan nyt myös sisältö, tämä olisi nyt mahdollista, niin tämä sitten voi olla todellinen edistysaskel meille. Euroopan unioni on vahvempi kuin puoli vuotta sitten siksi, että viisi tuntia ennen Unkarin puheenjohtajakauden loppua saatiin neuvottelut loppuun vietyä Kroatian liittymisestä. Haluaisin sanoa, että tämä päätös ei koske ainoastaan Kroatiaa, vaan se antaa myös Länsi-Balkanin muille maille hyvät näkymät. Meillä on kokemusta tältä alueelta ja näin voin sanoa, jos ajattelemme Länsi-Balkanin liittymistä. Minä olen valmistellut muistion tähän asiaan liittyen ja toimittanut sen puhemies Pusekille ja myös pääministerille. Euroopan unioni on vahvimpi myös siitä syystä, tänä päivänä, että pystymme paremmin turvaamaan rajojamme kuin puoli vuotta sitten. Olemme tehneet ne päätökset, joita tarvitaan rajojen valvomiseen ja maahanmuuton hallinnointiin. Olemme myös edistyneet Schengenin sopimuksen syventämisen suuntaan. Hyvät naiset ja herrat, sot ehkä, että muistuttaisin siitä, että puheenjohtajakauden tehtävä on olla myös hyvä väline siihen, että edistetään monimutkaisen Euroopan toimielinten välistä yhteistyötä ja jos joskus tulee ongelma, niin niiden ratkaisussa. Tämäkin työ on tehty parlamentin ja neuvoston välinen yhteistyö. Siinä on saatu monta tusina asiakirtaa lukkoon lyötyä ja saimme päätöksen siitä, miten parlamentti voi osallistua monivuotisiin rahoituskehitykseen niiden laatimiseen. Toimielinten välisten jännitteiden ratkaisemiksi. Olen itsekin ollut mukana. Tapasin 13 kertaa herra Rompyyn, 13 kertaa myös virallisesti keskustelin eh, Barroson kanssa ja yhdeksän kertaa puhemies Pusekin kanssa liittyen nimenomaan eh, toimielinten välisen yhteistyön helpottamiseen. Puheenjohtajakaudella minä kävin kaikkien pääministereiden luona ja pyrin kahdenvälisissä keskusteluissa valmistelemaan yhteisiä päätöksiä. Hyvät naiset ja herrat, lopuksi haluaisin sanoa, että toivon, että seuraava puheenjohtajavaltio Puola vielä vie eteenpäin Keski-Euroopan hyvää mainetta ja haluaisin sanoa, että Unkarin kausi oli hyvää valmistelua Puolan kaudelle kun katsoo asiaa historiallisesti vähän kauempaa, niin rohkeisin sanoa, että Unkarin puheenjohtajakausi ja varmasti Puolan puheenjohtajakausi saa teidät vakuuttuneeksi siitä, että kymmenen vuotta sitten tehty päätös, joka pantiin täytäntöön seitsemän vuotta sitten, eli että Euroopan unioni laajenee itäänpäin. Tämä oli tärkeä päätös. Näin meistä on tullut elinvoimaisempia ja mm, meille on tullut myös lisää fantasiaa. Kiitos. Dziękuję panie premierze za złożoną relację. Kiitos, hyvä pääministeri, tästä puheenvuorosta. Kuten me tiedämme, Unkarin puheenjohtajakausi alkoi hyvin hankalalla hetkellä koko maailman ja Euroopan unionin kannalta. Te mainitsitte ne riskit, joita tuli esiin puheenjohtajakauden aikana. Tämä oli myös ensimmäinen Unkarin puheenjohtajakausi, siis teille ensimmäinen puheenjohtajamaa kokemus ja tästä syystä me kuuntelimme niin suurella huolella sitä, mitä sanoitte. Nyt käymme sitten tähän aiheeseen liittyvän keskustelun ja haluaisin vielä lisätä tähän sen, että halusin kiittää teitä siitä muistiosta, jonka lähititte minulle ja EU-jäsenvaltioiden pääministereille. Tästä muistiosta löytyy tietynlaista visiota sen suhteen, miten Länsi-Balkanin alueella tulisi toimia. Minun mielestäni on hyvin tärkeää jakaa tämä huomio teidän kanssanne. Pääministeri Orban kutsui yhteistyötä Länsi-Balkanin alueen kanssa Euroopan unionin Euroop, tai Euroopan jälleen yhdistämisenä. Ja meidän täytyy nyt viedä tämä jälleenyhdistämisprojekti loppuun saakka. Hän mainitsi myös yksittäisiä maita ja teki ehdotuksia strategisiksi ohjelmiksi näiden maiden suhteen. Haluaisin myöskin lisätä sen verran, että Euroopan parlamentti on aina tukenut Euroopan unionin laajentumista Länsi-Balkanin suuntaan, tietenkin sen jälkeen, kun kaikki kriteerit on, ovat täyttyneet. Mutta tässä asiassa me olemme pääministerin kanssa täysin samaa mieltä. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron Jose Manuel, Manuel Barrosolle, Euroopan unionin komission puheenjohtajalle. Mr. President. Hyvä puhemies, hyvä pääministeri. Hyvät hallituksen jäsenet, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet ja naiset ja herrat. Olosuhteet ovat olleet tiukat, mutta Unkari on näihin haasteisiin vastannut ja taakse on jäänyt vahva puheenjohtajuuskausi. Euroopan unioni pystyy huomioimaan haasteet ja hankaluudet nyt paremmin kuin aikaisemmin. Ja haluaisinkin kiittää pääministeri Orbania ja hänen koko tiimiään panoksesta tähän tehtävään. Neuvoston puheenjohtajuuskauden aikana Euroopan unionissa käynnistyi ensimmäinen ohjausjakso myöskin. Kroatian kanssa saatiin päätöksen ja tämä arabikevät käynnistyi ja on hyväksytty myöskin ää, kysymyksiä ää, paljon. Eli tuloksia on saatu aikaan. Haluaisin myöskin kiittää avoimuudesta Euroopan parlamentin suuntaan, mitä tulee monivuotisen rahoituskehyksen ja sen tarkasteluun. Viime syksynähän dialogi käynnistyi. Tätä käsiteltiin puheenjohtajakaudella, Niin olemme usein otteeseen tavanneet eh, pääministeri, eh, puhemies Busek ja minä olemme käsitelleet kysymyksiä. Sitten saatiin aikaan hyväksytty ehdotus, jonka olette saaneet. Toivottavasti kyseessä on kunnianhimoinen, mutta kuitenkin realistinen budjettiehdotus, joka tähtää kasvuun. Ja tämä konsultaatiokäytäntö, siis jossa parlamentti, neuvosto ja komissio yhdessä asioita käsittelevät, on näin saanut hyvän pohjan. Ja pääministeri Tusk totesi, että Puola jatkaa tältä pohjalta omalla puheenjohtajuuskaudellaan. Dialogi siis jatkuu ja toivottavasti tuottaa hedelmiä. Olemme varmasti oppineet kriisistä kun päätöksiä teemme. On saatava Eurooppa jälleen kasvun tielle ja pidettävä huoli siitä, että se siinä pysyy, eikä tämä suinkaan helppo tehtävä ole. Olemme saaneet selkeämmän kuvan riippumattomuudestamme ja olemme tuoneet sen esiin, kun tärkeitä taloudellisia kysymyksiä on tarkasteltu, mutta myöskin maahanmuuttokysymyksiin liittyen. Lähden tässä liikkeelle talouskysymyksistä. Mm talous ja kasvu on ollut tärkeänä esillä Unkarin puheenjohtajuuskaudella ja on sitä seuraavallakin puheenjohtajuuskaudella. Odotukset ovat korkealla. 1,8 prosenttia on kasvuodotus vuodelle 2011, mutta kuitenkin työttömyys on liian korkealla tasolla, varsinkin kun puhutaan nuorisosta. Erot jäsenmaiden välillä kilpailukykyyn nähden ovat vielä liian suuret ja Kreikan tilanne on paha. Ja kun pitkällä aikavälillä asioita tarkastellaan, meidän sosiaalinen markkinataloutemme on tässä äh, vaakalaudalla ja euron rooli myöskin. Eli nämä äh, talouden ohjauspaketin kysymykset ovat erittäin tärkeitä. Maratonineuvotteluja on käyty äh, lainsäätäjien kanssa ja nyt sitten ollaan loppusuoralla tämän ohjauspaketin kanssa. Ja hyvä olisi, jos vielä tämä loppukiri otettaisiin mahdollisimman pian tässä erittäin tärkeässä kysymyksessä. Ja kaikkihan tässä pohjautuu myöskin siihen, mitä hyvää työtä esittelijä on tehnyt. Komissio myöskin ponnistelee kovasti, jotta kasvun tielle päästään. Esimerkiksi kun ajatellaan Single Market Act-kysymystä, Olemme sitä mieltä, että saadaan esitys valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Toivottavasti parlamentti ja neuvosto voivat ne sitten hyväksyä ensi vuoden loppuun mennessä. On ollut hyvä nähdä, että edistystä on tapahtunut. Olemme esittäneet reformeja omistussuhteisiin liittyen ja viime viikolla kahdesta asetuksesta täytäntöönpano ja vahvistetun yhteistyön asetuksesta päätettiin, jotta saataisiin eurooppalainen yhteinen patentti aikaan. Tätä on käsitelty vuosikymmeniä ja Unkari puheenjohtajuuskaudellaan nyt sitten eh, onnistui ratkaisemaan umpikujan. Tärkeää saada aikaan tällainen patentti. 80 prosenttia eh, patentissa kattaisi 5 prosenttia jäsenmaista ja tässä on näin ollen edettävä erittäin tärkeä asia. Muutoin ollaan hankalassa tilanteessa. Muuten eh, patentin hankkiminen täällä maksaa kymmenen kertaa enemmän kuin Yhdysvalloissa. Eli tässäkin on kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä mietittävä. Viimeisen puolen vuoden aikana eräs tärkeä asia liittyi maahanmuuttoon. Se on erittäin tärkeä asia. Tilanne on haasteellinen nyt liittyen nimenomaan eteläisen välimeren tapahtumiin. Mutta me olemme kuitenkin yhteisönä toimineet, jotta turvallisuus voitaisiin taata hyvä, että on olemassa Frontex ja saatiin uusi asetus hyväksyttyä kaksi viikkoa sitten. Ja sitten Schengenin kysymykset ja kansalliset toimet, jotka saattavat kyseenalaistaa perusperiaatteita, eli henkilöiden vapaata liikkuvuutta ja tätä yhteistä vapaata rajatonta aluetta. Nyt sitten komissio on tehnyt omat konkreettiset ehdotuksensa Herra puheenjohtaja, voisitteko hieman eh, hitaammin lukea, koska tulkit eivät eh, meinaa pysyä perässä? Kiitos. Um, Totesin juuri, että komissio tulee tekemään konkreettiset ehdotuksensa eurooppalaiseksi valvonta- ja arviointijärjestelmäksi, ja tätä täydentää sitten turvamekanismi. Kun puhutaan turvapaikkamenettelyistä on sovittu siitä, että yhten eurooppalainen turvapaikkamenettely on saattava päätöksen ensi vuoden loppuun mennessä. Komissiohan on ehdotuksensa jo jättänyt ja uskon ja luotan siihen, että todellakin asiassa voidaan suunnitelmien mukaan edetä. On myöskin hienoa, että Unkari onnistui romaniasioiden eteenpäin viemisessä puitteisto eh, integraatiostrategialle on nyt saanut vahvistuksensa neuvostossa ja sen avulla voidaan eh, auttaa eh, romaneja koulutuskysymyksissä, työllisyyskysymyksissä, terveydenhoitokysymyksissä. Ja toivottavasti hyvin saadaan nämä asiat loppuun vietyä. Ja sitten kertoisin hieman äh, Kroatian liittymisneuvottelujen etenemisestä. Viime viikollahan neuvottelut saatiin virallisesti päätökseen ja allekirjoitetaan sopimus ilmeisesti vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Katsoisimme, että Kroatista voisi tulla unionin 28. ensimmäinen heinäkuuta 2013 alkaen. Olemme olleet tiukkoja, mutta reiluja, ja tämä tulee olemaan lähestymistapamme liittymisen saakka. Tässä ei toivota varmasti pelkästään vahvempaa eurooppalaista perhettä, toivotaan ilman muuta rauhaa ja vakautta myöskin Länsi-Balkanin alueelle. Ja haluaisin kiittää tuesta, jota olemme saaneet tässä prosessissa. Ja sillä on ilman muuta käytännön merkitystä tälle alueelle. Tärkeää on ja hyvä on ollut, että Unkari on sitoutunut tähän asiaan ja Länsi-Balkanin tilanteen tarkasteluun. Ja Tonavan Strategia on myöskin laadittu tarkoituksena kehitellä kumppanuuksia eh, kuuden naapurimme kanssa. Tavoitteenahan parantaa elämänlaatua, kun tässä kuitenkin puhutaan 115 eh, miljoonasta ihmisistä, jotka tällä alueella elävät. Tämä vuosi on näin ollen ollut tärkeä muutenkin kuin eh, naapuruuspolitiikasta puhuttaessa. Se on ihan tärkeä asia agendallamme nykyään emmekä ole pelkästään poliittisesti tukeneet tätä Arabian kevätilmiötä, mutta ihan humanitaarisestikin ja konkreettisestikin, koska kaikella tällä on ollut suorat vaikutukset myöskin EU-hun ihan alueellisesti tarkastellen, mutta pyrimme demokraattisen kehityksen tukemiseen. Ja lopuksi voisin vielä todeta, että meidän tulee katsastaa tulevaisuuteen ilman muuta ja Unkari on tehnyt läheistä yhteistyötä myös tulevan puheenjohtajan Puolan kanssa, ja se on hyvä, sillä se takaa neuvoston töissä jatkuvuuden. Ja näin on mahdollista myöskin rakentavasti yhteistyötä tehdä Euroopan parlamentin kanssa. Uskon, että seuraavan ohjausjakson aikana voimme lähteä liikkeelle jo tähän sitä saavutuksesta ja jatkaa siitä eteenpäin. Kiitokset kaikille. Suurkiitokset puheenjohtaja. Sitten EPP-ryhmän nimissä puheenjohtaja Joseph Daul. Hyvät puheenjohtajat, hyvät kollegat, Unkarin puheenjohtajakausi osoitti, että puheenjohtajakaudella on tärkeä merkitys meidän päätöksentekojärjestelmässämme on tärkeää huomioida, huomioida, että suuria edistysaskeleita on otettu monessakin asiassa äh, mitä tulee talousasioihin ja eurooppalaisen talouden ohjausjaksoon, äh, yhteistä politiikkaa, koska päätöksiä tehtiin koheesiopolitiikassa, yhteisessä maatalouspolitiikassa, elintarviketurvallisuudessa, sisämarkkinoissa, äh, Tonavan alueen strategiassa ja myöskin energiapolitiikassa ulkorajat äh, Kroatian liittymisen myötä, mutta myöskin sen kautta, että osoitimme solidaarisuutta japanilaisten suuntaan ja myöskin Välimeren kansoille. Haluaisin, hyvä Viktor Orban, kertoa teille EPPn kannasta näihin asioihin. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää Unkaria puheenjohtajamaana aivan erityisesti Eurooppa-asioiden ministeriä, entistä kollegamme Eniko Göriä hänen suurista ponnistuksista, joita hän teki, että päästäisiin talouspolitiikan ohjausasioissa eteenpäin ja päädyttäisiin yhteisömenetelmän käyttöön. Me voitimme 95-98 prosentissa asioista ja pahoittelen sitä, että tiettyjen henkilöiden asenteen takia tällä viikolla emme saa vietyä tätä asiaa päätökseen, kuten oli suunniteltu, koska ilman talouden ohjausjärjestelmää meillä ei ole vakautta ja ilman vakaata EU euroa, Euroopan mahdollisuudet voittaa taistelu kasvusta ja työllisyydestä ja sosiaalisesta kohdallisuudesta ovat melkein nollatasolla. Tämä on EPPn vakaumus. Hyvä neuvoston puheenjohtaja, haluan myöskin painottaa niitä edistysaskeleita, joita tammikuussa saavutettiin yhteisissä politiikoissa. Oli kysymys sitten kohesiopolitiikasta, helmikuussa saatiin sopimus, jolla vahvistettiin tätä välinettä. Oli kysymys sitten yhteistä maatalouspolitiikasta, jossa saatiin sopimus aikaan maaliskuussa suuresta uudistuksesta samaan aikaan, kun on suurta huolta raaka-aineiden hinnasta ja elintarvikkeiden turvallisuudesta. Oli kysymys sitten energiasta tai innovaatiosta. Nämä ovat hyvin tärkeitä aiheita, joille puheenjohtajamaa omisti kokonaisen kokouksen helmikuussa kuukauden ennen Fukushima ilman onnettomuutta. Tai olipa sitten kysymys sisämarkkinoista, jota entisestään vahvistetaan tämän eh, yhteismarkkinalain kautta. Kaikki nämä tärkeät aiheet, niissä Unkari puheenjohtajamana meni eteenpäin, vaikka talouden ympäristö oli hyvin vaikea. Haluaisin lisätä yhden eh, asian, romanipolitiikka, jossa te, herra Orban, eh, te saitte saatettua yhteen eurooppalaiset mielipiteet ja teitte konkreettisia ehdotuksia. Haluaisin aivan erityisesti kiittää kiittää teitä tästä. Ja lopuksi haluaisin vielä ottaa esille ne edistysaskeleet, joita otettiin ulkoasioissa. Minulla on ollut jo mahdollisuus kiittää näistä edistysaskeleista, joita otettiin Kroatian suhteen viime kuukausina ja voitiin näyttää Kroatian liittymiselle vihreää valoa sen aikataulun mukaisesti, josta herra Orban, jonka herra Orban esitteli tammikuussa. Tämä on erittäin hyvä uutinen kroatialaisille, mutta se on myös hyvä uutinen koko Balkanin asukkaille, koska he voivat nyt laskea eurooppalaisen, konkreettisen eurooppalaisen ulottuvuuden varaan. Välimeren asiat myöskin olivat esillä puheenjohtajakauden aikana ja Eurooppa osoitti moraalista ja konkreettista solidaarisuutta ja onnistui ratkaisemaan niitä maahanmuuttoongelmia, joita Italian rannikoilla tuli esille. Samaan aikaan, ja tästä olen aivan erityisen iloinen, Schengenin alue avattiin Romanian ja Bulgarian suuntaan, ei miellyttääksemme heitä, vaan sen takia, että nämä kaksi maata ovat kunnioittaneet kaikkia koskevia sääntöjä. Tämä osoittaa sen, että eurooppalainen solidaarisuus se ansaitaan, ja silloin kun ponnistellaan, niin silloin siitä saan myöskin palkkion. Eli haluaisin kiittää tästä Unkarin puheenjohtajakaudesta ja toivottaa parasta mahdollista menestystä Puolan äh, puheenjohtajakaudelle. Kiitos. Thank you very much much, Suuret kiitokset puheenjohtaja. Seuraavaksi varapuheenjohtaja Hannes Svoboda. Hän puhuu sosiaalidemokraattien nimissä. Olkaa hyvä. Kiitokset eh, puhemies. Hyvä pääministeri. No, puheenjohtajuuskaudella on kaksi tehtävää. On jatkettava eh, niitä tehtäviä, jotka koskevat juoksevia töitä, mutta toisaalta on myös esikuvan omainen rooli EU-ssa. Mitä tähän ensimmäiseen kysymykseen tulee, hyvä pääministeri, niin haluaisin kiittää, koska varsin monissa kysymyksissä on saatu aikaan hyviä lopputuloksia. Esimerkiksi Kroatia-asia, joka varsinkin oli oma syntärillähän myöskin romanistrategiassa edettiin. Eli kiitokset näistä. Mitä tulee tähän jälkimmäiseen kysymykseen sitten, niin tässä pitää vähän kriittisiäkin argumentteja esittää mitä tulee tähän medialakiin ja toisaalta perustuslakiin, niin täällä parlamentissa olemme kriittisiä näkemyksiä esiin tuoneet. No voi tietysti todeta, että tällöin kyseessä on sisäpolitiikka, mutta tiedätte varsin hyvin, että Euroopassa nykyisellään sisäpolitiikkakin on eurooppalaista politiikkaa ja päinvastoin. Ja esitetty kritiikki on perusteltua näin ollen teidähän tuli muuttaa medialakia, vaikka komissio oli varsin eh, pehmeä sanakäänteissä. Ja mitä sitten tulee perustuslakiin, niin komissio ei pelkästään kritisoinut prosessia, vaan myöskin joitain konkreettisia osia tässä esityksessä. Ja pankki muun YK pääsihteeri myöskin kritiikkiä esitti. Niin, pääministeri, toteatte, että eh, haluatte eh, liittyä vuoteen 1990, on muistava myöskin, tässä on vuosi 65kin välissä ollut. Olin Itävallassa, kun vallankumousta käytiin, ja tällöin tavoitteet olivat mielipidevapaus yhtenä näistä. Ja olisi hyvä ehkä myöskin muistaa tämäkin vuosi, koska se kuitenkin oli suuri vallankumousten vuosi ja edusti suuria eurooppalaisia arvoja. Eikä asia ole niin kuin te ainakin puheenjohtajana usein totesitte, että tässä sosiaalidemokraatit esittävät hallitukselle ne kritiikkiä, kun Unkarin parlamentti eh, eh, eh, kritisoi Hillary Clintonia yhdessä tilaisuudessa liittyen Unkarissa tulleeseen kongressiedustajan. No, esiin nostettiin nimenomaan monia kysymyksiä, Meidän on pidettävä ne mielessämme myös Unkarissa. No, kaksi kolmasa enemmistösähän teillä on ja voitte näin ollen toimia haluamallanne tavalla. Mutta jos eurooppalaisesta demokratiasta puhutaan, niin silloin on huomioitava myös kriittiset argumentit ja opposition näkemykset, ei pelkästään kaksi kolmasosan enemmistö. Hyvä pääministeri, kiititte tässä PPtä, mutta vain sitä no onhan teillä siihen mahdollisuus, vaikka nyt ihan ensimmäistä kertaa monien puheenjohtajuuskausien jälkeen tilanne on sellainen, että kiitokset esitetään vain omalle puolueelle. No, on muistettava, että demokratia ei koostu vain tukijoista, vaan myös kriittisistä äänistä. Niin ainakin me eurooppalaisen demokratian ymmärrämme. Ja hyvä olisi, jos pluralismin hengessä te voisitte eh, asian ymmärtää, niin kuin asiat on eh, Yhdysvalloissakin esiin tuotu, katsoisin, että nimenomaan kun puhutaan eurooppalaisesta vastuusta, niin on sanottava kyllä eh, mediavapaudelle, eh, kyllä mielipideen vapaudelle ja kyllä myöskin kritiikille, koska se on tärkeä osa demokratiaa nyt näistä eh, määräenemmistöosuuksista riippumatta. On kuultava myöskin vastustajien ja kriittisten näkemysten esittäjien kantoja. Kiitos. Kiitos. Herra Svoboda, hyvä varapuheenjohtaja, teille on osoitettu sinisen kortin kysymys. Herra Posselt, olkaa hyvä, jos voisitte esittää kysymyksenne. Ungarn hat nicht eine... Niin er- Unkarilla ei ollut pelkästään äh, hyvä puheenjohtajuuskausi, sillä on myöskin hyvä perustuslaki. Ja kysyisinkin Svapuralta seuraava. Uskotteko, että vankin mun joka johtaa järjestöä, jossa on monta diktatuurimaatakin mukana. En tiedä, olisikohan eh, ehkä parempi, että tarkasteltaisiin ongelmia omassa yhteisössä. Yes. Kiitos, olkaa hyvä, voitte vastata. Bosselt. Yes. Herra Bosselt. Niin, herra tukensa, tai sai tukensa monilta demokratioilta, kun hänet valituksi tuli Mainitsin Venetsian komission tässä ja tiedät varsin hyvin, että siellä on sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät liity millään tavalla sosiaalidemokraatteihin, vaan sinun puolueeseen, esimerkiksi Puolasta demokratia ei ole puolue poliittinen kysymys, vaan se on, liittyy poliittiseen ymmärrykseen ja näkemyksiin. Ja tämän halusin esiin tuoda myöskin pääministeri Orbanille. The next speaker. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Alexander Graf Lambsdorff. Niin, hyvä puhemies, komission puheenjohtaja, hyvä pääministeri. Karin puheenjohtajuuskaudella on mielestäni saatu aikaan paljon menestystä. Kuitenkaan kyse ei ollut helposta puheenjohtajuuskaudesta. Oli finanssikriisiä, eh, onnettomuus Japanissa ja niin edelleen ja näin ollen katsoisin, että on syytä todellakin kiittää teitä ja myöskin tiimienne ja muita ministereitänne. Tämä koskee myöskin sitä, mitä on saatu aikaan talouden saralla euron vakauttamiseksi, vaikka jatkossakin tehtävää vielä jäljelle jää on saatu myöskin nämä vakausmekanismit valmiiksi, se on hyvä asia. Ja ensimmäinen EUn ohjausjakso on pidetty ja sitten talousarvioiden eh, yhdistäminen, se on erittäin tärkeää, että voidaan välttyä näiltä velkaongelmilta tulevaisuudessa. Ja kuten totesitte, tämä eh, talouden ohjauspaketti jää vielä auki. Me pidämme kuitenkin tärkeänä sitä, että saadaan aikaan vahvempi kasvu- ja vakauspaketti. Ja tämä käänteinen eh, enemmistökysymys, me pidämme siinä tiukkaa linjaa. Ja tärkeää on neuvotteluja voida jatkaa. Tässä Josep Doll totesi, että tämä on vakuuttava talouspoliittinen mm, paketti ja tarvitaan vahva euro. Tärkeää meidän mielestämme on saada aikaan vahva kasvu- ja vakauspaketti ja neuvotteluja tulee jatkaa. Tässä on jotain muitakin seikkoja, joissa edistyttiin hyvin kaudellanne. Tässä mainittiin Kroatian neuvottelujen loppuun saattaminen ja voin yhtyä siihen, mitä Sopuria totesi. Tämä on tärkeä askel eteenpäin koko aluetta ajatellen. Tässä vieressäni istuu ja nyt vihdoin on saatu myös kuluttaja. Se direktiivi valmiiksi vuosien jälkeen energia-asioissa on edetty. Ja meidän kannaltamme katsottuna, kun puhutaan PK-yrityksistä Euroopassa, tärkeää on, että tässä eurooppalaisessa patentissa on edetty niin kuin puheenjohtaja Barrosokin mainitsi. Eli paljon hyvää on saatu puheenjohtajuuskaudellanne aikaan. Kun tapasimme Budapestissa, todettiin, että tulemme kritisoimaan puheenjohtajuuskautta, mutta myöskin mitä tapahtuu maassanne. Ja valittelemme sitä, että nämä ristiriitaisuudet medialakin liittyen varjostivat PJ-kauttanne. Komissio teki muutosehdotuksia, mutta ei ydinalueeseen. Se oli ikävä Se olisi hyvä, että myöskin se, miten, mm, miten perustuslakiasiaa käsiteltiin, olisi hoidettu komission esittämällä tavalla. Se, että muut eurooppalaiset seuraavat, mitä muissa jäsenmaissa tapahtuu, on tärkeää, että näin on jatkossakin koska vapaudet eh, kuolevat ja kitketään pois, ihan vähitellen pikkuhiljaa. Nyt esimerkiksi Tanskan-Saksan rajalla tullimiehet ihan muutaman minuutin päästä alkavat toteuttaa rajatarkastuksia. Olisi ollut hyvä, jos puheenjohtajuus olisi tähän voinut jollain tavalla muuttua. Eli ylipäätään nämä matkustuskysymykset, turvapaikkakysymykset, Schengenin kajoaminen, vapaaseen liikkuvuuteen kajoaminen. Tässä olisimme hieman pontevampaa otetta teiltä toivoneet, mutta muutoin PI-kautenne oli ihan menestyksekäs, mutta ikävää oli, että näitä varjostumiakin siinä mukana oli. Kiitos, kollega. Seuraavaksi yhteispuheenjohtaja Daniel Cohn-Bendit Vihreistä. Hyvä puhemies, hyvä pääministeri. No minä nyt joskus ymmärrän asioita erityisen selvästi. Te sanoitte täällä, että Eurooppa on vahva, Eurooppa pystyy toimimaan, sen on toimittava, sen on toimittava sellaisena voimana, jonka on todellakin nyt ryhdyttävä toimiin, kun tilanne on poliittisesti ja muutenkin vaikea. Ja sitten kaikki, kaikilta saatiin uploadit. Sitten kuulen, että 1848 1956 me emme ole antaneet muiden meitä määräillä ja tänä päivänä meitä ei saa Brysselin määrätä. Ovatko nämä Václav Klausin sanoja? Ei, vaan Viktor Orbanin sanoja maaliskuussa tänä vuonna. Ja sitten Rabarros kysyy, miksi Euroopan suhtaudutaan kielteisesti meidän maissamme? No siksi, että poliitikot puhuvat täällä Brysselissä tai Strasbourgissa tietyllä tavalla ja sitten omissa maissaan eri tavalla. Tämä satuttaa Eurooppaa, tämä vie Euroopalta voimaa ja te olette yksi niistä, jotka viette Euroopalta voimia, herra Orban. Sillä tämä asia on nyt hyvin yksinkertainen, hyvin selvästi tilanne on sellainen, että te ja teidän virkamienne ovat tehneet oikein hyvää työtä. Tämä on tärkeää. Tämä on täysin skitsofreninen tilanne. Tässä on myös paljon kansasta kyynisyyttä, eli Unkarissa puretaan kaikki se, mitä Brysselissä ja Strasbourgissa päätetään, ja te varmasti vastatte, että tämä ei ole tärkeää, niin minä olen oikeassa. Niinkö, enkö? Niin, niin, niin. Olenhan minä oikeassa. Ja sitten jatkaisin vielä jos halutaan edistää Unkarin tarpeita, niin me aiomme aina ryhtyä toimiin kaikkia niitä vastaan, jotka meitä vastustavat. Näin sanoi Viktor Orban. Hän sanoi, myös, että me emme ole aina miellyttäviä, me hoidamme tämän asian omalla tavallamme, tämä on meidän tapa toimia. Tämä, nämä olivat siis Janus Kadarin sanoja vuosikymmenten takaa. Tämä on teidän ongelmanne, herra Orban, eli te taistelitte 89 vapauden puolesta. Ja sitten yhtäkkiä, tämä on kyllä aika uskomatonta, sitten yhtäkkiä teistä tuli epäilevä jopa oman itsenne osalta. Te vastuste Brysselin diktatuuria, mutta kun te itse olette Brysselin diktaattori, niin te sitten ette luota itseenne. Teidän ei todellakaan pitäisi luottaa itseenne. Tällä tavoin pystytte nyt ymmärtämään, miksi eurooppalaiset ymmärtävät asian tällä tavoin. Minun pitää mainita se, mitä teillä Unkarissa on tapahtunut. Siellä kaksi vasemmistolehteä halusi eh, fuusioitua ja tämä hyväksyttiin Brysselissä käsin, mutta teidän medianeuvostonne ei tätä hyväksynyt sen takia, että nämä ovat oppositiolehtiä. Teillä on sitten myös siellä vapaa radioasema, club radio ja siltä viedään eh, taajuus pois noin vain. Ja sitten yhtäkkiä nämä menekin, se meneekin katoliselle radioasemalle ja sanotaan, että no tämä on vain historiallinen sattuma, mutta on ihmeellistä ihmistä, että aina tässä käy samalla tavalla. Ja sitten sanoitte aivan oikein äsken, ja tietysti siellä voitte päätänne puistella ja sanoa, että tämä ei ole totta, mutta ettehän te ollenkaan mieti sitä, mitä minä sanon. Täällä tulee varmasti seuraavaksi kansallismielisiä sanoja ja sitten teette selväksi sen, mitä Brysseli on kaikkien unkarilaisten edessä. Te olette taistelleet vapauden puolesta, mutta silloin kun Egyptin ja Tunisian kaltaisissa maissa taisteltiin vapauden eh, puolesta, niin eipä teiltä kuullut kovinkaan paljon. Mutta sitten kun kyse oli Kiinasta, niin silloinkaan ette selvästi asioita sanonut. Eli älkää tulko meille kaikenlaista selittelemään. Ja sitten tämähän juuri äsken sanottiin, jos ajatellaan mitä Euroopassa tällä hetkellä tapahtuu ja sitten rajaongelma ja se mitä Tanska tekee. No nyt on tärkeää, että Euroopan unionin puheenjohtaja komission puhtaa puheenjohtaja sanovat, niin heidän pitäisi sanoa, että tämä on nyt lopetettava Schengenin sopimus, on Schengenin sopimus, tämä on Euroopan oikeutta ja olipa kyse mistä taas maasta tahansa, Unkarista tai Tanskasta, kenelläkään ei ole oikeutta yksipuolisesti muuttaa eurooppalaista oikeutta. Jos sitä lähdetään muuttamaan, niin muutokset on tehtävä yhteispäätösmenettelyn mukaisesti tämän parlamentin kanssa ja sitten katsotaan, löytyykö enemmistö teidän puolenne, kun Schengeniä muutetaan, eli he herra Orban, teidän alaisenne tekevät hyvää työtä, mutta te olette diktaattori, joka joka taistelee diktaattoria vastaan, ja diktaattorin nimi on todellakin Viktor Orban. Seuraavaksi Jan Zahradil ECR-ryhmästä. Kiitos puhemies. Hyvä pääministeri, komission puheenjohtajat, Unkari ansaitsee tunnustusta siitä työstä, jota se on tehnyt puheenjohtajakautensa aikana. Haluaisin sanoa, että hyvin hoidettu. Erityisesti haluaisin kiittää sitä hallituksen sihteeriä, joka on tuntikausia tehnyt tässä töitä. Unkari piti ensimmäisen puheenjohtajakautensa ja sen kauten, kausi ei ollut suinkaan helppo helppo. Sisäpolitiikassa tuli ennen näkemättömiä shokkeja, eurosokki. tapahtui Pohjois-Afrikassa sosiaalisia ja yhteiskunnallisia muutoksia. Äh, Unkari myöskin yritti pyrki ylläpitämään sisäpoliittista tasapainoa, kuten oma maanikin, koska silloin kun minun maana oli, oli puheenjohtajuuskausi, niin silloinkin oppositio halusi saada aikaan hämmennystä. Haluaisin ilmaista muutaman kritiikin, ei niinkään Unkarin puheenjohtajakauteen liittyen, vaan yleisesti ottaen uusien maiden puheenjohtajakausiin liittyen olen eri mieltä herra Orbanin kanssa tässä asiassa hieman. Minun mielestäni laajentuminen itäiseen ja läntiseen Eurooppaan, se antaa uutta potkua Euroopan unionille. Mutta näin itse asiassa ei olekaan tapahtunut, koska uudet jäsenmaat, niistä on tullut hyvin nopeasti vanhoja koiria he ovat oppineet puhumaan tietyllä tavalla, he ovat ryhtyneet toteuttamaan federalistista ideologiaa ja puheenjohtajakausi on suhteellisen hallinnollinen kausi, ei niinkään poliittisen johtajuuden osoittamisen kausi. Minä odotan sitä Eurooppaa, josta monet ovat puhuneet, kun on sanottu, että me emme voi jatkaa vanhalla mallilla, me tarvitsemme uuden mallin tälle Euroopalle. Ja jos joku tämän tyyppinen henkilö nousee valtaan, niin herra Kon Bendit varmaan syyttää häntä sitten Euroopan vastaiseksi, mutta kansalaiset kyllä tulevat aplodeeraamaan tuollaista henkilöä. Speaker. Kiitos. Seuraavaksi Miloslav Ransdorf. The United Left. GUE-ryhmästä. Kiitokset, hyvä puhemies. Itse pidän Unkarista sen kulttuurista ja olinkin utelias näkemään, miten Unkari täyttää tehtävänsä puheenjohtajana. Olin kuitenkin hieman pettynyt Osallistuin useampaankin trilogiin, jossa neuvosto, Euroopan parlamentti ja komissio yhdessä keskustelevat ja näytti siltä, ettei näitä hyvin valmisteltu eikä selvää omaa näkemystäkään ollut. Ja voin yhtyä siihen, mitä tässä kollegani jo totesi, eli tällainen stereotypian jatkuminen – jos tässä nyt vedetään yhteen puheenjohtajuuskauden tuloksia, niin tässä on kovasti kiiteltykin, mutta itse sanoisin, että ei tässä juurikaan mitään aikaan ole saatu puheenjohtajuuskauden aikana. Tämä on todellakin valiteltavaa ja surullista, koska haasteita oli paljon, sisäisiä ja ulkoisia. Ja tässä oli sisäisiä ongelmia medialakiin liittyen eh, ja todellakin joskus täällä parlamentissa ollaan hieman liian eh, oma hyvänsä. Meidän on mietittävä, mitä ja miten toimia uudella tavalla koska ne mahdollisuudet, joita uusilla tähän saakka on ollut, on nyt hukattu ja nyt tarvitaan herätystä, kunnollista herätystä, eiköhän se tulekin, kun vielä suurimpia haasteita kohtaamme. Tässä ehkä voidaan muistaa esimerkiksi Andin ähm, sanat, eli tällaista uudenlaisuutta tarvitaan. Kiitos. Nigel Farage. Herra Orban, te olette yksi niistä harvinaisista johtajista, joilla on kunnon käsitys historiasta ja Unkarin tulisi olla kiitollinen siitä, että sillä on te. Ja teitä ei tulisi nämä EU-nationalistit kiusata. Nyt puhutaan, puhuttiin siitä, että Moskova ja Brysseli sanelevat ja te olette itse asiassa sanonut, että te vastustatte sitä. Eli minä äh, haluaisin tunnustaa tämän euroskeptisen liikkeen, salaisen aseen ja teidän kuuden kuukauden puheenjohtajakausi on ollut historiallinen, koska viimeisen kuuden kuukauden aikana Euroopan kansalaiset ovat vihdoin viimein heränneet sille faktalle, kuinka epädemokraattinen ja epäonnistunut epäonnistunut projekti tämä on. Kuuteen kuukauteen liittyy suuria kohokohtia. Muistelen perussuomalaisten huikeaa voittoa Suomessa. Tavalliset veronmaksajat Suomessa sanoivat, että me emme halua jatkaa, me emme halua rahoittaa tätä epäonnistunutta europrojektia. No, Suomen vaalien jälkeen, tieten jälkeen sitten tuli kolmas katastrofi, Barroson oma Portugali, joka täytyi pelastaa. Ja sitten palattiin jälleen kerran jo toiseen otteeseen Kreikan pariin. Ihmiset mellakoivat kaduilla. Mutta kaiken huippuna, koko huippukohta oli tässä, kun tanskalaiset repivät Schengenin sopimuksen. Eli kaiken kaikkiaan sanoisin, että teillä on ollut fantastinen, huikea kuuden kuukauden Bulgarian puheenjohtajakausi, koska nyt on tapahtunut paljon, jotta ihmiset ovat heränneet demokratialle. Ja täällä ja muualla ollaan yhä enemmän tietoisia siitä, että maailma on muuttumassa ja olemme näkemässä lopun alun tässä äärimmäisen vaarallisessa projektissa. Eli suuret onnentoivotukset teille, herra Orban. Kiitos. Seuraavaksi sanat Zegedi. Sitoutumaton. Köszönöm Kiitos puhemies, hyvät MEPit ja hyvä pääministeri. Haluaisin nyt kahden näkökulman kautta tarkastella Unkarin puheenjohtajaa kautta. Ensinnäkin on katsottava Euroopan unionin näkökulmasta ja sitten Unkarin näkökulmasta asioita. Euroopan unionin edessä oli kaksi tietä ja nytkin on kaksi tietä, joko kansalais, kansojen Eurooppa, joka veisi eteenpäin sellaista taloudellista liittoa, jossa huomioidaan ja kunnioitetaan jäsenvaltioiden riippumattomuutta. Toinen mahdollisuus on Euroopan Yhdysvallat, jossa pidetään jäsenvaltioita ikään kuin siirtomaina. Ja valitettavasti tässä on nyt lähdetty Euroopan Yhdysvaltain tielle, eli on lähdetty keskittämään toimintaa yhä enemmän ja tällä tavoin tehdään yhä vaikeammaksi myös Unkarin suvereniteetin kunnioittaminen. 2004 Unkarissa sadat tuhannet äänestivät Euroopan unionin puolesta, koska he ajattelivat, että koko Karpatian alueen unkarilaiset voisivat taas yhtyä ja olla osana samaa yhteisöä. Unkarin puheenjohtajakausi on symbolinen puheenjohtajakausi. Sillä on kansallisesti hyvin vähän toimintamahdollisuuksia, mutta pääministerin olisi ainakin symbolisesti pitänyt puhua slovakian kielilaista Beneshin päätöksistä ja muista. Ja kaikki tämä jäi tekemättä. Sen sijaan te puolustutte epäonnistunutta medialakianne ja puhuitte romaanistrategiasta. Ei siinä sinänsä ole mitään vikaa, vaan ongelma on se, että Unkarin strategia unohtui kokonaan. Kiitos. Kiitos. Sitten muut puhujat puhujalistalla. Ensimmäisenä Josef Sayer. Hyvä puhemies, hyvät, hyvä pääministeri. Nyt kun muutaman päivän kulunut Unkarin puheenjohtajakauden päättymistä, me voimme nyt huota hengähtää ja tehdä selväksi sen, että me unkarlaiset teemme sen, minkä lupaamme näin tälläkin kertaa. Me olemme noudattaneet sen klubin sääntöjä, joihin tulemme mukaan, mitä tulee medialakiin ja senkin osalta me olemme toimineet eurooppalaisten sääntöjen mukaisesti. Emme halua mitään erityiskohtelua. Ja sitten haluaisin sanoa siihen, mitä herra Svoboda sanoi. Minä luen nyt Unkarin perustuslakia. Täällä sanotaan, että me olemme yhtä mieltä ensimmäisen vapaan parlamenttimme kanssa siitä, että meidän vapautemme pohjautuu 56 vallankumoukselle. Eli kyllä perustuslaissa muistetaan 1956, se on koko perustuslain taustalla. Ja sitten on aika ihmistä se, mitä konvendi täällä sanoi. Hän ilmeisesti kävi täällä kääntymässä ainoastaan puheenvuoronsa ajan. Hänen mielestään virkamiehet tekevät hyvää työtä ja meillä on ainoa romani edustaja täällä meidän joukossamme parlamentissa. Kaikki toimii hyvin, paitsi meillä on yksi ongelma, pääministeri, pääministerin henkilö, joka johtaa tätä koko puoluetta ja maata. Tämä on aika ihmeellinen maailmankuva. Ja siinä on ehkä tiettyä ristiriitaa. Me unkarlaiset toimimme niin kuin sanomme toimivamme ja tämä on käynyt ilmi äskettäinkin, emmekä me todellakaan lähde toteuttamaan sellaisia tehtäviä, mitä Euroopan parlamentti haluaa meille pakottaa omassa päätöslauselmassaan muutaman tunnin kuluttua, eli että budjetissa päätettyjä velkaantumissääntöjä pitäisi höllentää, jos tätä pidetään Strasbourgin tai Brysselin pakotteena, niin me emme unkarilaisina aiosta kuitenkaan toteuttaa. Sitten Svobodalle sanoisin myös seuraavaa. Ja haluaisin sanoa, että hän kyllä kiitti kaikkia. Hän kiitti koko parlamenttia siitä työstä, mitä on tehty. Kiitos. Seuraavaksi herra Sabasandor Tabaci. Kiitos puhemies. Hyvä pääministeri, hyvä herra Barroso. Nyt on vielä voimassa se, mitä sanoin Unkarin puheenjohtajakaudella, että kaikki Unkarin kansalaiset ja sosiaalistipuolen jäsenet olivat kiinnostuneita siitä, että olisi pitänyt saada hyvä tulos aikaiseksi puheenjohtajakaudella, mutta poliittisesti tämä ei ole onnistunut, koska ammatillisesti työtä on kuitenkin tehty kunnolla. Voidaan sanoa, että on hienoa, että saatiin aikaiseksi Kroatia-päätös ja Tunavan päätös, romani strategia ja ensimmäinen ohjausjakson saatiin loppuun vietyä. Ja sitten puolittain onnistuttiin myös lakipaketin eteenpäin viemisessä, mutta selvä epäonnistuminen oli se, että Unkarissa ei pidetty valtion päämiesten huippukokousta eikä myös itäistä huippukokousta. Tässä Unkarin politiikka oli koko ajan varjona sille, mitä ammatillisesti kunnolla pystyttiin kuitenkin tekemään. Jos ajatellaan medialakia, oikeusvaltion purkamista, se miten perustuslaista äänettiin ja kaikki se, mitä puheenjohtajavaltio ilmaisi, oli ihan ymmärrettävää, että kansainvälisesti tuomittiin kaikki tämä. Unkarin puheenjohtajakaudella Unkarin hallitus eli ikään kuin omalla saarellaan ja maahan suhtaudutaan nyt huonommin ja siksi haluan tehdä nyt hyvin selväksi sen, että ensimmäinen kritiikki tuli Saksan ja Ranskan hallitukselta, jossa on oikeistohallitus ja myös Luxemburgilta näin media osalta ja sitten oikeistovoittoinen Saksan hallitus puhui ensimmäistä kertaa mm, perustulaista. Eli vaikuttaa siltä, että oikeisto tässä oli meidän oikeistoisen hallituksemme kimpussa. Tässä parlamentissa toimitaan kunnolla, ei lähdetä ketään liikaa arvostelemaan, ei myöskään liikaa kiittelemään. Kaikki voivat kuitenkin ilmaista omat epäilyksensä, jos on jotain sellaista, mikä vaikeuttaa unionin oikeuden toteutumista. Jos pääministeri sai nyt monesta asiasta kuulla, oli harmi, että Unkarin yhteiskunta ei pystynyt ylpeästi tätä kuusivuotiskautta elämään. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Leena Eek. To have the EU presidency is not only about this... Niin, puheenjohtajuuskausi on myös symbolinen asia. Ei kyse ole pelkästään päätöksen päätösten tekemisestä ja mm, ilmaisuvapautta esimerkiksi on eh, kannustettava. Ja hyvä onkin, että romanikysymykset ovat esillä olleet puhdutuskaudellamme, mutta valiteltavaa on, että sisäisesti ette voineet näihin arvoihin sitoutuakaan. On hieman ironista, että Unkarin puheenjohtajuuskausi on tehnyt hyvää työtä eh, eh, laajentaen eurooppalaista perhettämme Kroatian suuntaan Kroatian valtuuskunnan varapuheenjohtajana on hienoa, että eh, liittymisneuvottelut on puheenjohtajuuskaudella saatettu päätöksen ja eh, Unkarin ansiosta nyt tämä laajentumisprosessi on pidetty hengissä ja on saatu aikaan historiallista kehitystä. Ja kaikista hankaluuksista eh, eh, riippumatta silti on onnistuttu edistymään myöskin energiaesityksessä eh, tässä nimenomaan ydinturvallisuus Fukushiman onnettomuuden jälkeen nousee esiin ja energiatehokkuuden neuvoston päätelmät on saatu aikaan myöskin energian tiekartta. Ja, kartta. ja sitten vielä toteaisin, että tuleva puheenjohtaja Puola tässä ympäristöneuvostoa ajatellen vaikuttaa siltä, että näitä energia- ja ympäristökysymyksiä ei välttämättä oteta enää yhtä hyvin huomioon. Se on valiteltavaa. Haluaisin pyytää teiltä kollegat sitä, että puhuisitte hieman hitaammin, koska tulkeilla on vaikeuksia pysyä perässä. Seuraavaksi Dirk Jan Epping. Kiitos puhemies. Aina kun EU päätyy ongelmiin, niin silloin johtajat ryhtyvät syyttämään populista ja Barroso syyllistyy tähän usein. Ja nyt toivon, että hän kuuntelee minua. Tämä on merkki siitä, että me etäännymme todellisuudesta ja tavalliset kansalaiset ovat huolissaan. He, te, heille sanottiin, että EUsta saataisiin taloudellista etua ja nyt tapahtuukin päinvastoin. Ihmiset kysyvät, mitä minun säästöilleni eläkkeelle tapahtuu, mikä on lasteni tulevaisuus Euroopassa, ovatko nämä henkilöt populisteja, herra Barroso? Tulisiko niiden, jotka syyttyvät muita, tulisiko heidän katsoa peiliin? He yli lupasivat ja alitoimittivat, herra Barroso. He päätyivät omiin vaikeuksiinsa, kuten tekin teitte, herra Barroso. Nyt on aika sille, että me ryhdymme konsolidoimaan Euroopan integraation saavutuksia, herra Barroso tässä on kuitenkin populistien varjo teidän yllänne, eikö näin ole, herra Barroso? Ja on sanottu, että euroalue on meidän vastaus velkaan. Miten me voimme tämän vähentää, jos me saamme aikaan enemmän velkaa, herra Barroso? Ollaan kovin kriittisiä Euroopan suhteen. Tuolla täysistuntosalin ulkopuolella on ihmisiä, jotka esittävät, kysy- esittävät kysymyksiä näihin kysymyksiin, joihin vastausta ei ole saatu. Ihmiset ovat kovin turhautuneita. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten kollega Paska, hän ei ole paikalla, joten pyytäisin herra Langenia puhumaan. Ja, dank. Kiitokset, hyvät puheenjohtajat. Unkarin puheenjohtajuuskausi on hyvä, jos katsoo haasteita, joita oli, mutta sitten jos katsoo, miten jotkut jäsenmaat eivät halua löytää yhteistä eurooppalaista ratkaisua, niin tässä ei voi muuta kuin onnitella puheenjohtajavaltiota ja antaisin nämä onnittelut eteenpäin myös Eurooppa-ministerille. Hän oli täällä ihan yötä päivää ja kyllä hänestä sai varsin hyvän vaikutelman. Ja vastuussa on se, mitä herra Ramsdorff esitti. Kysyisin, miten puheenjohtajuus voi tehdä hyviä ehdotuksia, jos suuret jäsenmaat koko ajan pistävät kapuloita rattaisiin? Ja tästä on montakin esimerkkiä. Ja kun nämä haasteetkin huomio ja vaikeudet, niin kyllä hyvin tässä eh, on edistytty ja Svobodan puheenvuoro, Benitin puheenvuorot, no niin, mihin nämä kaverit nyt hävisivät, pitivät puheenvuoronsa ja häipyivät, eivät jääneet edes vastausta odottelemaan. En tiedä, onko tämä nyt sitten reilua menettelyä, kun keskustellaan Unkarin puheenjohtajuuskauden aikaansaamista tuloksista. No tietysti totta on, että sisäisiä ongelmia teidän olisi pitänyt ratkaista ja tästä seurasi keskustelua, mutta herra Svobodan puheenvuoro esimerkiksi, jossa ei lainkaan kommentoitu tätä sisällöllistä agendapuolta, Unkarin puheenjohtajuuskaudella. Niin tämähän oli ihan pelkkää harhautusmenettelyä. Sitten herra Konpendit. ja herra Orbankan ei varmasti kaikkia ongelmia maailmassa voi ratkaista sektorilla Kiina, Pohjois-Afrikka. Mielestäni hoisitte tehtävänne hyvin puheenjohtajuuskaudellanne. Ja jos nyt muistetaan myös se, että Brysselin säännöstöä saatiin eteenpäin vietyä, niin en voi tässä äh, vastustaa kaikkea sitä, mitä on esitetty, sillä Brysselissähän usein puhuttiin sillä tavalla ikään kuin komissio ei olisi muuttanut mitään vaatimuksia, äh, eli kaikki olisi vain ennallaan. Ja sitten jos onnistutaan Eh, hieman eh, vähentämään nationalistisia pyrkimyksiä joissain jäsenmaissa, niin voidaan katsoa, että eiköhän tässä nimenomaan onnistuttu Unkarin puheenjohtajuuskaudella hyvin. Langen. Kiitos. Herra Langen, olette valmiit vastaamaan sinisen kortin kysymykseen. Hyvä. Herra Bostinaaru esittää kysymyksen. President. Mr. Langen. Kiitos, herra puhemies. Herra Langen, minun ilonani on haastaa teitä hieman. Haluaisin kysyä teiltä, oletteko lukenut Venetsian komission lausunnon tästä Unkarin uudesta perustuslaista. Ja jos luitte, niin mitä olette mieltä tästä komission raportista, joka on kaikista kriittisin asiakirja, jonka olen viimeisen 20 vuoden aikana Euroopassa nähnyt? Äh, niin Venetsian komission esitystä en ole lukenut, en osaa myöskään unkarin kieltä. Olen kuitenkin tutustunut moniin arviointeihin, joissa todetaan, että Unkarin perustuslaki oli yksi Euroopan moderneimmista, ja tämä tulisi huomioida. Jotkut edustajat täällä Euroopan parlamentissa sen sijaan ovat aiheuttaneet kyllä harmaita hiuksia. Kiitokset tästä keskustelusta. Sitten Tanja Fajon seuraavaksi. Mađarska je zaključila predsedovanje nedvomno z enim... Kiitos. Unkarin puheenjohtajakausi on viety loppuun menestyksekkäästi. Näin myös Kroatian liittymisneuvottelut EU-hun ja on tehty selväksi, että laajentumisprojekti on yhä hengissä. Tämä on hyvä viesti Länsi-Balkanille Sloveniaan tästä. Kiitollinen, me haluaisimme onnitella teitä tästä ja myös Kroatiaa. Tämä on hyvä pohja toisaalta myös romanien elämälle Euroopassa, koska olet saanut aikaiseksi hyvän strategian, mutta meiltä meni liikaa aikaa teidän sisäisiin poliittisiin kiistoihin. Sen sijaan, että olisi puhuttu yhteistä eurooppalaista ongelmista, lähti liikkeelle uudesta medialaista, joka kyseenalaisti tietysvälineiden vapauden ja sitten te saitte aikaiseksi oman makunne mukaisen lain, mutta sitä pidetään yhä huonompana huonompana. Ja sitten Schengenin muuttaminen. Schengen on symboli täällä Euroopassa. Emme halua mennä takapakkia demokratian kehityksessä, vaikka puheenjohtajakauteni on loppunut. Me seuraamme läheltä, mitä te aiotte tehdä ja toivottavasti Puolan puheenjohtajavaltiona nyt tässä menee oikealle raiteelle taas. Kiitos. Kiitos. Charles Görens. Merci, monsieur le puhemies. On arvioitu, että Eurooppa on tänä päivänä vahvempi kuin kuusi kuukautta sitten. En nyt halua asettaa kyseenalaiseksi ne saavutukset, joita puheenjohtajakaudella saavutitte, niin en voi olla samaa mieltä tästä toteamuksesta. Se kakofonia, joka Kreikan kriisin ympärillä velloo ja ne negatiiviset vaikutukset, joita sillä on ollut, se ei ole vahvistanut Eurooppaa. Keinottelu on vahvempaa kuin kuusi kuukautta sitten. Samaan tapaan perussuomalaiset, eh, hekin ovat nyt voimakkaampia kuin kuusi kuukautta sitten. Me emme saa Euroopasta vahvempaa ellemme me voi antaa itsellemme sellaisia sääntöjä, joilla varmistetaan se, että Kööpenhaminan kriteerejä kunnioitetaan kaikkialla ja kaikkien jäsenvaltioiden taholta silloin, kun niistä jäseniä tulee, ei ainoastaan ennen jäsenyyttä, vaan myös jäsenyyden saavuttamisen jälkeen. Ja Schengenin suhteen, no, jotka epäröivät ja vastustavat tätä vapaata liikkumista, niin heidänkin kantansa on nyt vahvempi nyt kuin kuusi kuukautta sitten. Kiitos. Seuraavaksi kollega Paska on nyt tullut paikalle. Hän saa puheenvuoron. Kiitokset, hyvä puhemies. Pääministeri Orban, on selvää, että Unkari ponnisteli kovasti, eh, jotta se hyvin pystyi hoitamaan haasteet ja tehtävät puheenjohtajuuskaudellaan. Niin tästä teille lämpimät kiitokset. Se, miten päivittäiset työt hoidettiin, hankaloitui kuitenkin sitten näiden sisäisten Unkarin ongelmien takia. Ja varsin usein Brysselissä nämä arvokkaat symbolit ehkä ymmärrettiin väärin. Sitten tuli myöskin perustuslain tarkastusehdotus. Ja YK pääsihteeri herra muun myöskin asiaa kommentoi Venetsian komissiossa, otti asiaan kantaa. Voin hyvin kuvitella, että tällaisessa tilanteessa ei ole ollut helppo toimia, eikä ainakaan tyydyttää kaikkia osapuolia. Kiitos. Seuraavaksi Carlo Cassini. Signor Presidente. Hyvä puhemies. Voin yhtyä kiitoksiin, jotka täällä jo on esitetty. Mutta en nyt kaikkia yksityiskohtia kuitenkaan esiin nosta näihin kiitoksiin liittyen. Afkon valiokunnan puheenjohtajanahan toimin ja olemmekin tavanneet teidät usean otteeseen omassa maassanne myöskin ja sitten kosakin puitteissa. Ja nämä tapaamiset kyllä osoittivat sen, kuinka kovasti olette puheenjohtajuuskaudellanne ponnistelleet eurooppalaisten asioiden eteen. Ja valiokuntamme kiittää tuesta, jonka saimme, kun käsiteltiin kansalaismietintöä. Ja myöskin mitä tulee aloitteeseen, joka täällä esitettiin, jossa lähdettiin liikkeelle avoimuusrekisteristä ja että siinä edettäisiin vielä Puolan puheenjohtajuuskaudella vahvempaa Eurooppaa Unkari esitti eh, iskulauseenaan ja tämä symboli hyvin saatettiin myöskin toimimaan kritiikkiä olette kovasti saaneet osakseni täältä Euroopan parlamentista ja kokemuksesta. Voin sanoa, kun olen nimenomaan perustuslakikysymyksiä tarkastellut ja tutkinut kovastiksen, niin on melko lailla uskomatonta, että tällä tavalla lähdetään yhden maan sisäisiä kysymyksiä kritisoimaan ja sanottaisiin, että perustuslaki on ristiriidassa eurooppalaisten perusarvojen kanssa siksi, että siinä ehkä mainitaan perhearvot, jotka ovat tärkeitä perinnearvoja ja muodostavat tärkeän osan Eurooppaa. Eli haluaisin kiittää teitä en pelkästään työstä, jonka olette tehneet puheenjohtajana, vaan myöskin niistä toimista, joita olette Unkarissa tehneet. Kiitos. Seuraavaksi Edith Herzog. Hyvät meppitoverit ja hyvät puheenjohtajat, pääministeri, en tiedä millä, mikä hattu pääministeri oli päässä tässä puhuessaan, mutta jos ajatellaan asioita virkamiesten ja asiantuntijoiden näkökulmasta, he ovat ponnistelleet varmistakseen sen, että puheenjohtajakausi onnistuu. He tietävät, että Bryssel ei ole Moskova. Ja sen takia toivoisin, että myös puheenjohtajakauden päättymisen jälkeen kunnioitetaan näitä virkamiehiä. Teillä oli valtava haaste edessänne, aivan kuten yksi varapuhemista sanoi, eli ei ole mitään sellaista, mikä voisi meidät nyt pysäyttää. Se, mikä keksitään tänään, siitä tehdään huomenna pakollinen ja kaikkien on toteutettava sitä. Eli on tehtävä selväksi, että ymmärrämme kaikkia asioita hyvin, mutta meidän on kuitenkin toimittava oikeasuhtaisesti ja oikeasuhtaisuutta ei kyllä löytynyt teidän kaudellanne paitsi virkamiesten työstä ja hyvä pääministeri, te puhutte nykyään aina siitä, että Unkari on sodassa. Te olette ehkä unohtaneet sen, että tässä lähdettiin rauhasta liikkeelle. Seuraavaksi Silvi Goulard. Bonjour, monsieur le président. Hyvä puhemies, hyvä pääministeri. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää unkarilaisia tiimejä, joiden kanssa teimme yhteistyötä taloushallinnon suhteen, mutta minä en haluaisi puhua tästä, herra puhemies ja herra pääministeri. Minua pistää silmään se, miten Unkarin puheenjohtajuuskauden aikana Otto von Habsburg kuoli. Ja kun hän on nyt edesmennyt, niin me voimme todeta, mikä unkarilaisten asema oli vuosi, viime vuosisadan alussa. Ja voimme todeta, että valtiot ja rakennelmat ovat hyvin herkkiä rinkkiä. Ja ne, jotka ajattelevat, että federalisuus on tulevaisuuden vastaus, niin no, Rooman imperiumikin joutui vaikeuksiin. Eli se, mitä me yritämme yhdessä rakentaa kääntymällä tulevaisuuteen, niin tämä minun mielestäni on paljon tärkeämpää kuin tiettyjen nationalisten konservatiivisuus. Ja viimeksi pieni huumorin pätkä. Monet tässä puhuivat äh, Moskovan ja Brysselin diktatuurista. No voisitteko muistaa minä päivänä te liityitte Neuvostoliittoon? Ähm, madame... Kiitos. Sitten Corin wortmann Kool. Eh, Kiitos, hyvä puhemies. Haluaisin kiittää Unkaria se on puheenjohtajuuskaudellaan tehnyt hyvää työtä. Esimerkiksi eh, kun pyrittiin talouden ohjauspaketissa lopputuloksiin, ja pitkällähän tässä on edettykin vahvempaan Eurooppaan pyritte, ja se on mahdollista vain, jos tiimi on vahva, ja haluaisin kiittää myöskin valtiosihteeri Kamania ja sulle ja myöskin Henko Kööriä lopuksi myöskin ja totesitte, että halusitte ottaa parlamentinkin vakavasti ja sen olette kyllä osoittaneetkin. Näin todella teitte. Monet toiveistamme tulivat huomioon otetuiksi. Selvää on kuitenkin se, että Euroopan parlamentti haluaa taata myös sen, että e, neuvosto pystyy päätöksiä tekemään silloin, kun se tarpeen omaan tarpeen on. Ja siksi nämä viimeiset kaksi prosenttia ovat erittäin tärkeitä. On tärkeää, että voidaan taata tehokas päätösten tekomenettely. Yhdessä on ponnisteltava ponnisteltava äh, siihen, että on päästy 98 prosenttiin ja sitten vielä viimeinenkin este ylitetään. 100 prosenttiin ei ole vielä päästy, se on selvää, mutta kuitenkin te olette tehneet varsin hyvää pohjatyötä kiitokset siitä ja ehkä toivottavasti syyskuussa sitten saadaan lopputuloksen aikaan. Suurkiitokset. Seuraavaksi Frederik Darden. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Hyvä pääministeri. Minä puhun teille sosiaalisen valiokunnan jäsenenä Romanian osalta on päästy tietyissä asioissa eteenpäin, mutta saadaan edellisiä puheenjohtajavaltioita, jolloin oli edistetty köyhyyden vastaista taistelua lasten keskuudessa, asuttaminen, asiaa niin poispäin. Teillä ei ollut kovinkaan paljon sosiaalisia asioita siellä Te puitte työllisyydestä ja eurooppalaisen sosiaalimallin edistämisestä, mutta valitettavasti tällä kaudella ette kuitenkaan puolustaneet sitä, kun käytiin neuvotteluja taloushallinnosta tai tehtiin eh, suosituksia jäsenvaltioille. Te olitte mukana siinä oikeistolaisessa näkötavassa, että tarvitaan lähinnä budjettileikkauksia sosiaalisiin tukiin, jos te päätitte eh, sulkea eh, Pikler-instituutin, joka Unkarissa on ollut pedagogian edelläkävijä ja jossa torjuttiin lasten köyhyyttä. Teidän lähestymistapanne ei ollut samanlaista kuin minun olette sitoutunut. Kiitos. Janaku. Kiitos seuraavaksi Marietta Janaku. Suurkiitokset puhemies. Haluaisin onnitella Unkaria puheenjohtajamaana, koska tärkeintä tässä ovat ne saavutukset, eivätkä se, mitä tapahtui. Aivan erityistä painoa on annettu rahoituskysymyksille. Ja nyt täytyy ponnistella ja meidän, meillä täytyy olla makrotaloudellisia päämääriä se työ, mitä tehtiin romanikansalaisten suhteen turvallisuudessa, Schengenissä, ne olivat aivan oikeita päätöksiä. Jotta jatkossakin menisi hyvin, niin meidän täytyisi painottaa tätä yhteiskunnallista ulottuvuutta, jotta saavutetaan Eurooppa 2020 tavoitteet. Kreikkalaisena parlamentin jäsenä haluaisin kiittää Unkaria puheenjohtajamaana niistä ponnitteluista, joita se teki, jotta maani taloudellista tilannetta voitaisiin auttaa. Ja haluaisin painottaa sitä, että Tärkeää tässä eivät ole ne erimielisyydet, joita on, koska tällainen kuuluu demokratiaan Kreikassa. Kreikkalaisina me tunnustamme sen, että ilman tätä saamaamme apua meillä olisi vieläkin vakavampia ongelmia ja me eh, tunnustamme eh, sen, että meillä on velkaa ja että meidän täytyy tehdä yhteistyötä eh, sekä puheenjohtajamaan että komission kanssa. Tärkeintä kaikessa on se, että meidän täytyy arvioida se, miten Eurooppa 2020 tavoitteet voidaan tästä eteenpäin saavuttaa, koska Lissabonin kautta me emme tule niitä saavuttamaan. Haluaisin kiittää puheenjohtaja. Kiitos seuraavaksi varapuhemies Roberta Angelilli. Grazie, Presidente. Kiitos puhemies. Hyvä pääministeri. Uudesta perustuslaista Unkarissa on käyty laajaa keskustelua, mutta haluaisin henkilökohtaisesti kuitenkin esittää omat kiitokseni siitä, kuinka eh, perustuslaissa viitataan eh, uusien sukupolvien tulevaisuuteen on erittäin tärkeää huomioida lasten ja nuorten tulevaisuus. Ja se nousi esiin myös siinä, että Unkari puheenjohtajuuskaudellaan yhdeksi prioriteetiksi nosti direktiivin, jossa nimenomaan taistellaan lasten ja nuorten seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan ja itse tästä asiasta olen laatinut mietinnön ja asiasta äänestän ensi viikolla ja tästä tulisi siis tärkeää tehokasta lainsäädäntöä ennaltaehkäisevää lainsäädäntöä. Sanktiot kiristyisivät ja uhrit saisivat parempaa suojelua, puututtaisiin myöskin seksimatkailuun ja katsottaisiin, miten online- ja offline-ruumiin kysymyksiin voidaan puuttua. ja katsottaisiin myöskin, että on mahdollista puuttua online-materiaalin käyttöön, pornografisen materiaalin käyttöön. Nämä vain muutamana seikkana, jotka halusin mainita. Mutta tämän lisäksi vielä toteaisin, että siksi, että osoititte suutta, herkkyyttä ja valmiutta puheenjohtajuuskaudellanne näihin kysymyksiin, niin näissä nimenomaan senkin vuoksi nyt näin pitkälle on edetty. Kiitos. Sitten Indigo Goldbelch. Kiitos puhemies. Jos mietin siitä, mistä aloitettiin, niin ensinnäkin tulee mieleen se, mitä täällä meppitoverit tekivät. Silloin ymmärsin, mistä oli kyse. Tässä olinkin sata metriä mm, meitä vastassa lähdimme liian myöhään liikkeelle mutta ei tässä ajateltu, että olisimme todellakin suhtautuneet vakavasti tavoitteisiin ja haluamme niihin päästä. Meillä oli paljon esteitä edessämme ja tälläkin kellalla, täl, tässäkin vaiheessa meidän sanoimme vielä vääristellään mutta Unkari pystyi vaikeimmillakin hetkillä toimimaan. Tämä oli ensimmäinen puheenjohtajakausi, jolloin muutettiin toimielin rakennetta ja saatiin yhteispäätösmenettely niin käyttöön, että toimittiin myönteisesti parlamentin suuntaan koko ajan. Saatiin eurooppalainen ohjausjakso alkamaan ja myös talonohjauksen kuudes paketti hyväksyttiin. Romani strategia ottaa mukaan syrjäytyneet ihmiset on pyritty yhdistämään uudelleen Tonavan maat ja Kroatian lähes, liittyminen on jo todella lähellä. Voidaan selvästi sanoa, että Unkari on kovasti töitä. On hyvä, jos muutkin ovat siihen tyytyväisiä, mitä töitä on tehty. Mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että tällä palveluksella emme halunneet edistää ainoastaan unkarilaisten asiaa, vaan myös koko Euroopan asiaa. Kiitos. Sitten menettely ilman puhujalistaan. Haluaisin painottaa sitä, että kyse oli hyvästä yhteistyöstä ulkoministerin Janos Martonen ja mm, ministeri Eniko Kyörin kanssa. Haluaisin jälleen kerran kiittää teitä sitoumuksestanne. Ja nyt sitten menettely ilman puhujalistaa. Ensimmäinen puhuja on Andrej Skrip. Kiitos, hyvä puhemies. Haluaisin lämpimästi kiittää Unkaria ja myöskin pääministeriä Unkarin puheenjohtajuuskaudesta. Meidän mielestämme se oli varsin onnistunut puheenjohtajuuskausi sattui hankalalla hetkellä. Oli erilaisia kriisejä, talouskriisi ja sitten Pohjois-Afrikan tilanne kärjistyi. Ja toisaalta myöskin Japanin ydinonnettomuus tapahtui puheenjohtajuuskauden aikana. Kuitenkin EUn ohjausjakso onnistuttiin käynnistämään ja toisaalta pyrittiin huomioimaan myöskin se, mitä voitaisiin tehdä, jotta ydinvoimaloiden turvallisuutta voitaisiin vahvistaa ja kuinka vakauttaa taloutta kaikissa jäsenmaissa. En voi yhtyä herra Kompenditin eh, puheenvuoroon, joka totesi, että tämä puheenjohtajuuskausi olisi tuonut tällaista kriisinkäsittelyä. Haluaisin itse kiittää siitä, miten puheenjohtajuuskaudella näihin asioihin puututtiin. Seuraavaksi Nevidalova. Vážení kolegovia, na začiatku prejavu pána, pána Viktora Orbána sme počuli, že si veľmi váži spoluprácu s politickými stranami. Tässä pitkälti tarkasteltiin sitä, miten poliittiset puolueet asioita tarkastelivat, mutta asioissa sitten kuitenkin edistyttiin. On selvää, että Euroopan parlamentissa on monia poliittisia ryhmiä, ei pelkästään ryhmä nimeltä EPP. Kyllä. Mielestäni eh, on tässä kaikki ohitettu. Tässä, jos joku ei tiedä, mikä on Venetsian komissio, niin silloin voi kyllä tietämättömyydestä jo puhua. E, jos sanotaan, että EU ole e, niin tärkeä kuin se, mitä tapahtuu yksittäisissä jäsenmaissa, niin ei ole kyllä hyvä tapa nähdä asioita. Ja olisinkin eh, kysynyt teiltä, eh, miten te EUn eteen olette toimineet, ette kovinkaan paljon ymmärrykseni mukaan. Kiitos ja seuraavana edustaja Petrovski. prezydencja węgierska przypadła na okres Kiitos puhemies. Unkarin puheenjohtaja Kaunsi oli sellaisella hetkellä, kun meillä Euroopassa oli paljon haasteita ja kriisejä myös Euroopan ulkopuolella. Nyt toinen maa taas puheenjohtajavaltiona pääsi kaikkiin tavoitteisiin, mutta jos verrataan edeltäviin, niin Unkari toimi oikein hyvin. Saatiin liittymisneuvottelut loppuvietyä Kroatian osalta ja myös hyväksyttyä tämä kuuden kohdan paketti ja Euroopan huomio keskitettiin Tonavan alueelle ja aloitettiin yhteinen työ romaniasioiden puitteissa. On katsottava Unkarin hallituksen strategiaa. Se on tehnyt selväksi sen, miten EUn voimavaroja pitää käyttää elämänlaadun parantamiseksi ja se, mitä komission sen Reding sanoi, eli että Unkarissa kampanjointi syntymättömien lasten puolesta olisi väärin. Ja sitten edustaja Obermeier. Unkarin puheenjohtajakausi käynnistyi sisäpoliittisin toimin, jotka aiheuttivat yllättäviä reaktioita. Ja sitten euron kriisi, velkakriisi, ydin, onnettomuus, turma ja sitten vielä arabimaiden kevät. Eli Eh, katsoisin, että kaikkia tätä taustaa vasten voidaan katsoa, että poliittista edistystä on saatu aikaan ja on huomioitava myöskin edistys Kroatian ja Islannin kanssa ja toisaalta Tonavan alueen huomioiminen. Ja tämä ydinvoimakeskustelu ja ympäristökestävyysasia ovat jääneet vähän liian vähälle huomiolle. Ja mm, Schengen-asia. En tiedä, voiko se tuoda lisäturvallisuutta kansalaisillemme. Mutta kaiken kaikkiaan hommat hoidettiin hyvin ja tästä lämpimät kiitokset Unkarille. Kiitos hyvä kollega. Seuraavana Milan Sver, olkaa hyvä. Herra puhemies, hyvä pääministeri Orban, jos sallitte, niin haluaisin onnitella teitä Slovenian valtuuskunnan nimissä EPPstä. Haluaisin onnitella teitä erinomaisesta yhteistyöstä ja hyvin tehdystä työstä. Tehtävänne oli vaikea. Te otitte puheenjohtajuuden vastaan olosuhteissa, joita värittivät talouskriisi Fukushima ja poluttinen tsunami, joka pyyhkäisi yli Euroopan vasemmistosta. Tämä politisoi teidän työtänne ja se sekoitti myös tiettyjä sisäpoliittisia asioita eurooppalaiselle tasolle. Tästä huolimatta saavutitte hyviä asioita ja minä en ole samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että te ette ole todellinen eurooppalainen. Tämä talouspolitiikan ohjausjakso on yksi tärkeimmistä asioista, joita Lissabonin sopimuksen jälkeen on hyväksytty. Ah, Kiitos. Ja sitten viimeisenä saa puheenvuoron Monika Flassikovan-Benova. Kiitos, herra puhemies. Haluaisin kiittää Unkarin valtuuskuntaa ja pääministeriä. Unkarin ohjelma puheenjohtajuuskaudella oli varsin kunnianhimoinen ja varmasti kannattaa kiittää siitä, miten työt on hoidettu. Mielestäni Euroopan parlamentin ei tulisi pelkästään eh, esittää kritiikkiä. Toisaalta on selvää, ettei myöskään puheenjohtajamaa saa rooliaan väärin käyttää. Ja nyt ensimmäistä kertaa törmättiin uudenlaiseen tilanteeseen. Puheenjohtaja toimiessanne pääministeri varsin usein käytitte väärin tätä roolianne. Tästä kaikesta huolimatta on syytä esittää teille kiitokset, mutta selvää on, että puheenjohtajuuskausi käynnistyi hieman onnettomissa merkeissä. Kiitos, aikane loppui. Tämä oli sitten viimeinen puheenvuoro ja pyydän anteeksi niiltä monilta, jotka haluaisivat myös puhua, mutta olemme tässä nyt vähän jäljessä ja sen takia nämä puheenvuorot lopetetaan nyt ja seuraavaksi saa puhua komission varapuheenjohtaja Shevchovic, joka vetää asian yhteen komission nimissä. Olkaa hyvä, herra Shevchovic. Uh, Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, keskustelu on osoittanut sen, kuinka tärkeä eurooppalainen integraatio on ja kuinka tärkeä rooli kiertävällä puheenjohtajuudella edelleen on. Unkarin puheenjohtajakauden motto oli vahva Eurooppa. Vahvaa Eurooppaa me todellakin tarvitsemme. Ja monet niistä saavutuksista, joita tässä on jo lueteltu, ne todellakin vahvistavat Eurooppaa. Talouspolitiikan ohjaussakso, taloushallinto, kuluttajien suojelu, romaani, strategia, tonava strategia, jäsenyysneuvottelut Kroatian kanssa – tässä muita, muutamia mainitakseni. Näitä saavutuksia ei tulisi unohtaa poliittisessa keskustelussa ja haluaisin reagoida kuitenkin niihin kommenteihin, joita Euroopan parlamentin jäsenet tekivät ja jotka liittyivät Unkarin perustuslakiin ja komission kantaan tässä asiassa. Tämä on hyvin vakava asia jota täytyy huolellisesti analysoida ennen kuin mitään johtopäätöksiä vedetään. Ensimmäiseksi täytyy sanoa, että tämä ensimmäinen perustuslaki astuu voimaan ensimmäinen tammikuuta 2012. Siihen täytyy hyväksyä myöskin toimeenpanevia säännöksiä. Tällä hetkellä Unkarin perustuslaki ei ole linjassa, ei ole yhteensopiva Euroopan unionin lain kanssa ja täten meidän täytyy asettaa lisää säädöksiä. Komissio seuraa Venetsian komission työtä hyvin tarkkaan. Se 20. kesäkuuta antoi hyvin kattavan lausuntonsa tästä asiasta sen jälkeen, kun Euroopan neuvoston parlamentaarinen äh, kokous pyysi tätä ja me parhaillaan analysoimme tätä äh, komission lausuntoa. Ja koska me olemme perussopimusten valvojia, niin voin luvata teille, että me tulemme olemaan hyvin valppaita Unkarin suhteen, kuten minkä tahansa jäsenvaltion suhteen. Mutta jos nyt sitten tarkastelemme sitä, miksi tämä puheenjohtajakausi oli niin sellainen käännekohta, kohta, tässä on kysymys talouspolitiikan vahvistamisesta ja yleisen talouspolitiikan vahvistamisesta ohjausjakson kautta. Kuten monet puhujat täällä jo painottivatkin, tämä kriisi teki selväksi sen, kuinka meidän taloutemme ovat yhteydessä toisiinsa ja kuinka tulevaisuutemme ovat toisiinsa sitoutuneita. Eurooppa Euroopan unionissa on 27 taloutta ja meidän täytyy analysoida sitä, mitä vaikutuksia on sille, jos jossakin maassa on vaikeuksia. Ja tästä syystä me ryhdymme laatimaan EU 2020-strategiaa. Tämä oli pohjana meidän ensimmäiselle eurooppalaiselle ohjaus jaksollemme. Haluaisin kiittää Unkaria siitä menestyksestä, joka tässä asiassa saatiin aikaiseksi ja niistä suosituksista, joita puheenjohtajamaa antoi ja jotka neuvostokin hyväksyi. Ja tällä tavalla luotiin parhaat mahdolliset olosuhteet siirtymälle eurooppala- kansallisista tähän eurooppalaiseen ohjausjaksoon asiat toteutuvat parhaiten silloin, kun hallitukset tuntevat niihin omistajuutta. Muutama kommentti tästä taloushallintapaketista. Neuvosto ja parlamentti ottivat valtaisia harppauksia eteenpäin. Me olemme hyvin lähellä sitä hetkeä, jolloin tämä paketti saadaan vietyä päätökseen. Ja tietenkin olisi tarpeellista ja toivottavaa, jos vielä tämä viimeinen kilometri jaksettaisiin juosta ja vietäisiin päätökseen nämä tärkeät neuvottelut koko paketista. Tietenkin haluaisin kiittää Unkaria puheenjohtajamaana. Se teki hartiavoimin töitä ja ponnisteli kovasti sen eteen, että näinkin pitkälle paketin kanssa on päästy. Mitä Unkarin puheenjohtajakautteen tulee, ensimmäisestä päivästä lähtien tavoitteena oli saada valmiiksi jäsenyysneuvottelut Kroatian kanssa. Ja tämä on suuri menestys ja se on huomattava merkki ei ainoastaan kroateille, vaan myös kaikille Länsi-Balkanin kansalaisille, koska tämä vahvistaa sen, että heidän tulevaisuutensa on Euroopan unionissa. Ja me onnistumme myöskin osoittamaan toteen sen, että laajentuminen on uskottava prosessi sekä valmistelutoimien että Euroopan unionin suhteen, koska se vahvisti sitoumuksensa näiden kansakuntien suuntaan. Unkarin puheenjohtajakausi oli huomattavassa asemassa, kun hahmoteltiin uutta naapurustopolitiikkaa, jossa painotetaan syvää todellista demokratiaa. Me haluamme tukea niitä uudistuksia, joilla tuetaan näiden alueiden kehitystä. Ja lopuksi, herra puhemies, haluaisin mainita kahta, kaksi tärkeää strategiaa. Ensinnäkin Tonava-strategia, jossa varmaankin tullaan toistamaan ensimmäisen makrotaloudellisen strategian menestys. Uskon, että yhteistyön kautta ja sen asiantuntemuksen kautta, jota me komissiolta saamme, me voimme todellakin saada tämän alueen uuteen taloudelliseen kukoistukseen ja menestykseen se tärkeä työ, jota romanistrategian suhteen on tehty, sitä koordinoitiin erittäin hyvin. Tässäkin me osoitimme, toteen sen, että romanikysymys on eurooppalainen kysymys ja meidän täytyy löytää ratkaisu eurooppalaisella tasolla ja että tämä on sellainen asia, johon kaikki toimielimet ja jäsenvaltiot, niiden kaikkien täytyy toimia, koska tämä nivoutuu kaikkeen politiikkaan Euroopan unionissa. Me tarvitsemme kansallisia toimia. Toivon, toivon ja uskon siihen, että me saamme tästä huomattavia tärkeitä tuloksia romanivähemmistölle. Herra puhemies, haluaisin myöskin kiittää niitä kumppaneita, joiden kanssa tein töitä melkein päivittäin. Ulkoministeri Janos Martoni, Enio Köri, hän vietti kaikista eniten aikaa koko tämän puheenjohtajakauden aikana. He tekivät erinomaista työtä ja haluaisin kiittää heitä erittäin hyvästä yhteistyöstä. Gracias, Kiitos oikein paljon, herra Shevchovic, ja tämä hyvin tärkeä asia. Lopetan nyt siihen, että herra Viktor Orban saa puheenvuoron viimeisenä. Hän on Unkarin pääministeri ja hän puhuu neuvoston nimissä. Olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Aivan siksi haluaisin taas kerran toistaa, että, että Unkari haluaa esittää kiitoksensa puheenjohtajavaltiona Euroopan parlamentille, koko Euroopan parlamentille. Me haluamme kiittää Euroopan parlamentin puhemiestä, puhemies Pusekkia, joka on tukenut työtämme koko ajan. Ja haluaisin toistaa, että erityisesti haluaisin kiittää EPP-ryhmää ja sen johtajia, sillä heiltä, ilman heiltä saamamme tärkeää tukea, emme olisi voineet onnistua. Asiat on sanottava suoraan. Alusta alkaen kansainvälinen vasemmisto on hyökännyt Unkaria vastaan puheenjohtajavaltiona. Tämä olisi voinut halvaannuttaa koko puheenjohtajavaltion. Ja meidän oli tehtävä kovasti töitä. Tarvitsimme tukea EPPltä tätä kansainvälisen vasemmiston hyökkäystä vastaan ja siksi olen kiitollinen siitä, että EPP jatkuvasti tuki meitä ja auttoi meitä työssämme. Hyvät naiset ja herrat, täällä oli vielä muutama henkilökohtainenkin kommentti, joihin en halua vastata henkilökohtaisista syistä, vaan Unkarin intressin takia. Taas kerran aivan suoraan. Tämä on nyt alhainen temppu, kun jotkut sanovat, että on sellaisia virkamiehiä, jotka tekivät työnsä hyvin, mutta johtajat ovat huonoja. 21 vuotta olen ollut parlamentissa ja jäsenenä ja tällaista olen kuullut monta kertaa. Oppositio käyttää aina tällaisia argumentteja, kun on olemassa sellainen hallitus, joka todella toimii hyvin. Oppositio ei pysty sitä kiistämään, mutta se ei ollut kuitenkaan antaa tunnustusta hallitukselle tai poliittiselle johdolle ja sen takia kiitetään virkamiehiä. Tämä voisi kuulostaa aika vitsikkäältä, mutta tämä on aika mm, pitkästyttävääkin, kun se on niin monta kertaa kuultu. Ja mitä tuli sitten siihen, mitä edustaja Tabaidi sanoi, että Euroopassa on sellaisia hallituksia, jotka kritisoivat Unkaria uudesta perustuslaista. Eli tämä ei nyt koske Brysseliä, vaan kansallisia hallituksia. No yksikään unkarilainen päämini, eurooppalainen pääministeri tai eurooppalainen hallitus ei voi lähteä sanelemaan Unkarille sitä, minkälainen perustuslaki meille kuuluu. Tästä asiasta päättää Unkarin kansa ja näin me teemme. Ja samansuuntaisesti haluaisin myös sanoa, että me pidämme rauhallisesta keskustelusta, mutta kuten te tiedätte, niin meillä asiat nyt toimivat niin kuin toimivat. Ja tämän jälkeen sitten eh, edustaja Koon Benditin minun kohdistuviin epäkunnittelin sanoihin minun on otettava kantaa. Aivan ensiksi haluaisin kiittää siitä, että hän on niin tarkkaan seurannut minun puheitani, myös niitä puheita, joita on pitänyt Budapestissa. Ja se, että minä olen sanonut, että Brysseli ei ole Moskova. No, haluaisin tehdä nyt selväksi sen, että minä aion aina puolustaa Unkaria kaikkia sellaisia hyökkäyksiä vastaan, jotka ehkä tulevat Brysselistä ja jotka antavat sellaisen vaikutelman, että meitä pyritään määräilemään. Te ette voi meille tällaista sanoa ja minä saan lisää tukea Euroopalle kotona, jos teen selväksi unkarilaisille, että Bryssel ei koskaan lähde määräämään unkarilaisia ja kertomaan mitä saa tehdä ja mitä ei. vaikuttaa siltä, että tässä on vielä yksi suuri ero meidän poliittisissa keskusteluissamme. Molemmat innostumme kovasti. Te taistelitte porvallista valtiota vastaan ja minä taas diktatuuria vastaan ja on harmi, että demokratia toimii niin, että jos ääni ei tule tarpeeksi, niin ei voi jäädä hallitukseen. Tällainen toimintatapa on tuttu tapa. Ja sitten haluaisin vielä kiittää euroskeptikkoja heidän antamastaan tuesta. He ovat itse asiassa koko ajan auttaneet tässä työssämme ja haluaisin kiittää tästä, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että Unkarin hallitus ja minä itse emme ole euroskeptisiä, emme ole skeptisiä missään nimessä. Me olemme optisi, optimistisia ja luottavaisia ihmisiä, haluamme uskoa asioihin, emme ole skeptisiä. Me uskomme Euroopan yhtenäisyyteen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön. Ja minä kuulun siihen sukupolveen, jonka isovanhemmat tekivät selväksi, että jos Eurooppa ei toimi yhteen, niin Euroopassa tulee jossain vaiheessa, Eurooppaan tulee sota. Me suhtaudumme tähän hyvin vakavasti ja koska maailmansodassa kovasti kärsimme, me haluamme edistää sitä eurooppalaista yhteistyötä ja Euroopan henkeä. Mutta minä haluaisin myös tehdä selväksi sen, että olen aina pitänyt teidän työtänne tärkeänä. Minä kuulun sellaiseen yhteisöön Unkarissa, jonka perusajatus on se, että on tehtävä jatkuvia uudistuksia myös kirkkomaailmaan, niin kuin meillä sanotaan, mutta myös Euroopan unionia on jatkuvasti uudistettava. Ja sen takia on hyvä, että täällä on tällaisia provokatiivisiakin kommentteja. Eli kiitos siitä, että olette tukeneet minun työtäni. Mitä tulee perustuslakiin? Aivan ensiksi haluaisin tehdä selväksi sen, että Euroopan unioni kunnioittaa jäsenvaltioiden kansallista identiteettiä ja perustuslakeja tämä on Euroopan unionin perussopimuksessa hyvin selvästi sanottu ja myös Luxemburgin tuomioistuimen päätökset ovat tämän vahvistaneet. Sen takia meidän mielestämme unkarilaisten on itse päätettävä perustuslaistaan. Kuitenkin haluaisin tehdä myös sen selväksi, että se, että Unkarin perustuslaissa elämä, perhe ja kansa ja ihmisarvo asetetaan keskiöön, Tämä on sellainen ajattelutapa, jota tukevat miljoonat ihmiset Euroopassa. Euroopan unionissa on arvosteltu Unkarin perustuslakia, mutta myös sellaisia ihmisiä, joille elämä, perhe ja kansa ovat hyvin tärkeitä. Ja heidän mielestään on hyvä, että on uusi perustuslaki, jossa korostetaan näitä asioita. On hyvä, että miljoonat ymmärtävät meitä ja pitävät Unkarin perustuslakia hyvänä. Ja lopuksi, hyvät naiset ja herrat, jotta nyt ei tulisi väärin ymmärryksiä, koska täällä niin monta kertaa puhuttiin Venetsian komission eh, asiakirjasta, haluaisin nyt lukea sieltä kolme lausetta, kolme ensimmäistä virkettä. Eli sanoisin, Unkari on hyväksynyt sellaisen uuden perustuslain, joka on Euroopan neuvoston yleisten näkökulmien mukainen. Venetsian komissio pitää erityisen hyvänä sitä, että näin saadaan aikaiseksi sellainen perustuslainen järjestys, joka sisältää demokratian ja oikeusvaltio perusperiaatteen, perusoikeuksien suojelun. Erityisesti tärkeää on se, että perustuslaki on ihmisoikeustuomioistuimen ja ihmisoikeusyleissopimuksen mukainen. Eli siis voidaan sanoa, että Unkarin perustuslaki on luonteeltaan moderni, demokraattinen, eurooppalainen perustuslaki. Mitä tulee yksityiskohtiin, niin niiden osalta Eurooppa niiden osalta Unkari, Unkarin parlamentti päättää itse omista säännöistään, niin kuin perustus, perussopimuksessakin sanotaan. Eli kiitos siitä, että te toivotte meille kaikkia hyvää. Minä haluaisin vielä sanoa, että oli hienoa tehdä teidän kanssanne yhteistyötä, ei ainoastaan silloin, kun saimme teiltä tukea, vaan oli myös mielenkiintoista keskustella ähm, kanssanne. Täällä oli paljon kriittisiä kommentteja, mutta oli äh, mahdollisuus tutustua oikein ähm, myönteisenkin merkeissä myös vasemmistolaisiin edustajiin täällä Euroopassa. Ja nyt haluaisin pyytää, että annatte tukea Puolan puheenjohtajakaudelle samalla tavoin kuin Unkari sai teiltä tukea. Dziękuję panie premierze za przedstawienie. Kiitokset e, pääministerille siitä, että hän tuli esittelemään Unkarin puheenjohtajakauden tuloksia ja haluaisin kiittää näistä loppukommenteista ja haluaisin sanoa, että Euroopan parlamentin kannalta Unkari puheenjohtajakausi oli äärimmäisen ystävällismielinen. Unkari puheenjohtajakaudellaan hyväksyi ne säännöt, jotka vallitsevat Euroopan parlamentin ja komission ja tulevien puheenjohtajamaiden välillä liittyen monivuotisiin rahoituskehyksiin. Tämä on meidän kannaltamme hyvin tärkeää ja tähän me tähtäsimmekin. Eli neljä seuraavaa puheenjohtajamaata tulevat hyväksymään samat sitoumukset, jotka äh, Unkari asetti. Eli puolalaiset, tanskalaiset, kyproslaiset äh, tulevat noudattelemaan näitä samoja. Nämä ovat äh, kaikki erittäin hyvä uutinen monivuotisten rahoitusnäkymien kannalta. Haluaisin kiittää pääministeriä ja koko hallitustanne. Haluaisin kiittää myöskin komission varapuheenjohtaja herra Sefcovicia ja kaikkia kollegoja. Suurkiitokset. Vamos a continuar, nuestro debate. No- jatkamme nyt keskustelua, jos voitte lopettaa tervehtimiset ja onnittelut, niin jatkamme keskustelua. Seuraava kohta esityslistalla on toinen hyvin, hyvin tärkeä mietintö, Rova Lebagin mietintö.